Mikäli mitään vastalauseita ei tule, nämä nimitykset voidaan katsoa vahvistetuiksi. Sitten tavanomainen lainsäädäntömenettely. Keskiviikkona minä ja neuvosto allekirjoitamme neljä artiklaa. Ja näiden otsikot sitten julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Ja sitten ihan viimeinen asia vielä. Sääntö 216 työjärjestyksestä. Asiasta vastaavat valiokunnat ovat lähettäneet oikaisuja.